Tämä oli Törpanunen jatkuvaan tukeen polion vastaisessa taistelussa. Tämä on Linda McAvanin ja yhdeksän muun jäsenen esittämä teksti. Sille on tullut runsaan määrin allekirjoituksia. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentin kaikkien jäsenten enemmistö työjärjestyksen artiklan 161 mukaisesti on, tämä alaraja on täyttynyt, joten tämä teksti julkaistaan allekirjoittajineen tämän päivän istunnon pöytä.